Friends will start the... Hyvät ystävät, aloitamme kokouksen. Kello on 10.09. Olin toivonut, että täällä olisi vähän enemmän väkeä paikalla, mutta ne, jotka ovat nyt paikalla, varmaan tekevät sitten hankalia kysymyksiä komission varapuheenjohtajalle sen jälkeen, kun hän on pitänyt alustuspuheenvuoronsa. Tämän osa jäsenet jäseneltyä vuoropuhelua. Ja varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komission jäsen Täisen olivat täällä toukokuun alussa. Ja nyt toivotamme tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen. Ja nyt teillä onkin sitten puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, kiitos paljon jälleen kerran kutsusta valiokuntanne kokoukseen. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä. Olisi mukavaa, että esitätte, että ainoastaan kysymyksiä, vaan myös vastauksia näistä tietyistä prioriteeteista. Aloittaisin muutaman sanan tästä valkoisen kirjan menettelystä. Useimmiten totean, kun vierailen jäsenvaltioissa, kerron sidosryhmille ja hallituksille, että on erittäin tärkeää ymmärtää siinä vaiheessa, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee EU-sta, me emme jatka kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaan meidän on luotava uusi 27 jäsenvaltion Euroopan unioni. Kaikki tiedämme jossain vaiheessa ensi syksynä ollaan prosessin ytimessä, kun monet asiat niin nyt kähtävät eteenpäin. EUn sosiaalinen ulottuvuus, EU-puolustus, siinä niitä aloja, joiden kohdalla voidaan odottaa ehdotuksia jäsenvaltiolta poliittisilta ryhmiltä. Ja me olemme nyt erittäin dynaamisessa prosessissa. Tämä on erittäin piristävä. Muutama kuukausi takaperin me olimme olemassa olemme käsittelevässä kriisissä, eksistentiaalisessa kriisissä. Ja kaikki, jotka työskentelivät toimielimissä EUn hyväksi, niin kaikki olivat kriisinhallinta vaihde päällä monet jo miettivät, onko kyseessä EU-integraation lopun alku. Näin ei onneksi enää ole. Mutta myös ulkoiset paineet tuovat haasteita. Ulkoiset haasteet sitovat meitä yhteen. Kun maailma on niin hullu kuin miltä näyttää, niin on tärkeää, että on vastuullisia päätöksentekijöitä, jotka uskovat sosiaaliseen markkinatalouteen, sääntöperusteiseen kaupankäyntiin ja jotka haluavat muotoilla valjastaa globalisaation hyödyksi siten, että toimintaan arvojen, ei ainoastaan intressin pohjalta. Ja maailmassa on myös oltava poliittinen voima, Joo, voi luottaa. On ollut hyvin rohkaisevaa tavata valtuuskuntia myös Euroopan unionin ulkopuolella. Aasian maat, Persianlahden maat, Etelä-Amerikan maat, monet ovat sitä mieltä, että nyt on tiivistettävä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa koska he jakavat näkemyksen siitä, miten asioita pitäisi hallita, miten asioiden pitäisi olla. Substanssiasioista saattaa olla eriäviä näkemyksiä. Ja meillä on joskus puolarajat ylittävät näkemykset, niin kuitenkin tapa katsoa tulevaisuutta on kuitenkin yhteneväinen. Joten nyt on hyvä, että nyt siirrytään tästä eksistentiaalisesta kriisinhallintavaiheesta kohti eteenpäin suuntautunutta vaihetta. Siksi onkin tärkeää puhua Euroopan tulevaisuudesta. Mitä me odotamme tulevaisuudelta? On tärkeää, että kansalaiset kertovat, mitä he Euroopalta odottavat. Kansalaiset eivät välttämättä tiedä, mitä eroa eri toimielimillä on, koska nämä saattavat olla hieman vaikeita asioita, mutta meidän on rohkaistava kansallisia parlamentteja ja myös kansalaisia kertomaan, mitä he odottavat Euroopalta. Odottavatko he enemmän sosiaalista oikeudenmukaisuutta, enemmän turvallisuutta vai mitä he oikein odottavat? Olette tietoisia, että olemme julkaisseet useita pohdintasiakirjoja valkoisen kirjan ja halusin nimenomaan puhua tästä globalisaatiota käsittelevästä asiakirjasta. Globalisaation valjastaminen hyötykäyttöön. Globalisaatio ja teknologian kehitykset muuttavat elämäämme ennen näkemättömällä vauhdilla. Ja jotkut saattavat vastata tähän prosessiin käpertymällä kuoreensa, mutta tätä prosessia ei kuitenkaan voida muuttaa. EUn pitäisi muotoilla globalisaatio omien arvojensa mukaiseksi. Meidän on käytettävä globalisaatiota avaamalla markkinoita ja tarttumalla teknologian kehitykseen, jotta me voimme lisätä ihmisten hyvinvointia. hyvinvointia ja taata ihmisille enemmän oikeuksia. Globalisaatio aiheuttaa huolta kansalaisissa ja siksi onkin tärkeää, että tähän asiaan puututaan ja on tärkeää katsoa, missä globaali, miten globalisaatio voidaan ottaa haltuun. Luvut osoittavat, että EUn talous ja kansalaiset hyötyvät globalisaatiosta. Ihmiset voivat matkustaa, opiskella, työskennellä muissa maissa. Ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa verkossa, jakaa ajatuksia, kulttuuria, kokemuksia verkon välityksellä. Opiskelijoilla on pääsy yliopistojen kursseihin myös verkossa. Maat voivat erikoistumalla saada vähemmällä enemmän siten, että he käyttävät hyväksi osaamistaan ja käyttävät hyväksi myös markkinoita. Markkinat ovat yhä laajemmat. Euroopan unionin vienti kasvaa alati, kun maailmanlaajuisesti kysyntä laadukkaille eurooppalaisille tuotteille on suurta. Tärkeässä roolissa on PK-yritykset. 80 prosenttia viennistä tapahtuu PK-yritysten toimesta. Nämä hyödyt eivät ole automaattisia, eivätkä nämä hyödyt tasaisesti jakaudu Euroopan eri alueiden ja Euroopan kansalaisten välille. Kustannukset ovat usein paikallisia ja jotkut teollisuusalueet ovat kärsineet. Ja pätevämmän työvoiman tarve on vähentänyt kouluttamattomien työntekijöiden mahdollisuuksia. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että globalisaatio itsessään ei luo voittajia tai häviäjiä, vaan tärkeää on se, miten globalisaatio muokataan. Siksi onkin tärkeää, että EU seisoo yhtenäisenä rintamana ja antaa suunnan globalisaatiolle. Meillä on oltava oikeanlainen työkalupakki, jotta me voimme tehdä globalisaatiosta mieleisemme. Jakautuminen kehittyneempien ja vähemmän kehittyneiden alueiden välillä. Tämä ero tulee kasvamaan, mikäli ei osata antaa kansalaisille osaamista, mikäli ei osata säännellä älykkäästi, missä on tarpeen. On tärkeää, että me olemme yhtenäisiä, jotta meidän yhteiskunnat ovat kestävämpiä. On tärkeää, että yhteiskunnat ovat kilpailukykyisempiä globaaleilla markkinoilla, ja tämä on perusta sille, että saadaan luotua hyviä työpaikkoja, ja tämä on myös perusta hyvinvoinnille. Meidän on oltava sitkeitä, tällä on myös ulkoinen vaikutus. Me tarvitsemme enemmän investointeja koulutukseen ja osaamiseen. Elinikäinen oppiminen on avainasemassa. On tärkeää, että kansalaisilla on pääsy laadukkaaseen koulutukseen. Tämä on keino jakaa vaurautta ja taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Niin kauan kuin koulutuksen laatu heittelee ja opettajien koulutuksen laatu heittelee, niin me emme ole riittävän kestäviä, me emme ole riittävän me emme pysty luomaan oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa. Ja siksi minä haluan tätä korostaa. Varsinkin opettajan koulutus on tärkeässä roolissa. Tästä muodostuukin Aasinsilta siltä osaamisteemaan. Euroopan uusi osaamisagenda julkaistiin viime vuonna. Me vetosimme paikallisiin toimijoihin, työmarkkinaosapuoliin, työntekijöihin, kansalaisjärjestöihin, alueellisiin toimijoihin, viranomaisiin, jotta nämä työskentelevät yhdessä, jotta voidaan parantaa osaamista Euroopassa siten, että pysytään alati muuttuvien työmarkkinoiden vauhdin mukana. Osaamisagendan tarkoitus on luoda ihmisille oikea osaaminen, jotta pystytään vastaamaan nopeasti muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Ei ole olemassa ristiriitaa sen välillä, että ihmisellä on oikea osaaminen ja sen välillä, että on oltava yrittelijäs. On tärkeää, että ihmiset ovat aktiivisia ja integroituneita yhteiskuntaan. Osaamisagendan suhteen komissio on tehnyt jo useita ehdotuksia varsinkin mitä tulee osaamisen lisäämiseen, osaamisen näkyvyyden parantamiseen. Seuraavaksi minä haluaisin puhua sosiaalisten oikeuksien pilarista Euroopassa. Sosiaalisen ulottuvuuden työasiakirjan ohella me olemme myös hyväksyneet Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin. Perusajatuksena on se, että Euroopan integraatio pitäisi tuoda sosiaalista kehittymistä ja hyötyä kansalaiselle, niin tämä on ollut eurooppalaisen menestystarinan perusta. Meidän sosiaalimalli on menestys. Eurooppa on maailman tasa-arvoisempien yhteiskuntien tyyssiä. Se on tehnyt meistä kestäviä. Ja miesten ja välinen palkkakuilu on kavenemaan päin. Me olemme palanneet työllisyyden ja kasvun tielle. Satoja tuhansia eurooppalaisia on työllistynyt alkuvuodesta. Useita haasteita on kuitenkin edessä nopea digitalisoituminen ja väestömme ikääntyminen. Mikäli näihin haasteisiin ei pystytä vastaamaan, niin meidän sosiaalisen mallin kestävyys on uhattuna. Lisäksi epätasa-arvo saattaa yhä kasvaa. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tarjoaa ratkaisuja työllisyyteen ja eurooppalaisen sosiaalimallin ongelmiin. Lisäksi halutaan saada sosiaalimalli digitaaliaikaan. On tärkeää, että ihmisten osaamiseen ja riittävän sosiaalisen turvan kiinnitetään huomiota. On tärkeää, että sosiaalista inkluusiota ei unohdeta heikommassa asemassa olevien ihmisten kohdalla, varsinkin maahanmuuttajien. Meidän on nyt katsottava, miten sosiaaliturvajärjestelmiä uusitaan. Meidän ei pitäisi unohtaa, että politiikka, joka takaa etuja, etuisuuksia kaikille, niin se on erittäin kallis järjestelmä, ja tämän tyyppistä järjestelmää voidaan ainoastaan rahoittaa, mikäli talous on kilpailukykyinen ja hyvinvoiva. Tämä osoittaa, että jälleen kerran, että sosiaalinen kehitys ja kilpailukyky ja kasvu kulkevat käsi kädessä. on tärkeää, että Euroopan ohjausjakson sosiaalisisällön pohjalle rakennetaan ja ohjausjakson sosiaalista ulottuvuutta onkin parannettu. Minä haluaisin vielä lopuksi sanoa muutaman sanan Euroopan ohjausjakson roolista. Tämän vuotisissa maakohtaisissa suosituksissa puhutaan erittäin paljon inkluusiosta. Epätasa-arvot eivät ainoastaan jaa yhteiskuntia, vaan se on myös esteenä kilpailukyvylle ja talouskasvulle. Työpaikkojen luominen, työmarkkina, uudistusten, markkinauudistusten kautta on tärkeää. On, meidän prioriteettimme on edelleen se, että luomme enemmän ja parempia työpaikkoja tulevaisuudessa. On tärkeää, että osaamista päivitetään ja että osaaminen tuodaan nykypäivään. On tärkeää, että parannetaan mahdollisuuksia päästä koulutukseen, mukaan lukien ammatillinen koulutus ja elinikäinen oppiminen. Tämän tyyppiset uudistukset parantavat työntekijöiden työllisyysmahdollisuuksia ja tämä tarjoaa myös teollisuudelle osaavan työvoiman. On tärkeää, että työelämät ovat tuottavia pitkäikäisiä. Euroopan väestö ikääntyy ja tämä asettaa uusia haasteita sosiaaliturvajärjestelmiin. On tärkeää, että työmarkkinapolitiikka, eläkejärjestelmät ja terveyspolitiikka uudistetaan siten, että kaikki mahdolliset työntekijät voivat osallistua työmarkkinoiden toimintaan. Köyhyyteen on puututtava ja lisäksi tuloeroja on kavennettava. Tämä on mahdollista, mikäli voidaan ulottaa vähimmäistuloa laajemmalle tai mikäli työttömyysturvajärjestelmä on parempi. Epätasarvo on poistettava tarjoamalla enemmän mahdollisuuksia koulutukseen, hyvän asumiseen, lastenhoitoon, korkeakoulutuksen Suomen hallituksen perustulokokeilu on pyrkinyt löytämään ratkaisuja sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen. Tässä kokeilussa kokeillaan, kuinka edunsaajat voivat nauttia voimannuttavammasta järjestelmästä tarjoten kuitenkin hyviä kannustimia työnteolle. Tämä pitää silmällä maakohtaiset suositukset, joita Suomelle on annettu. Suomessa eri edut menevät tiukasti ristiin siten, että syntyy loukkuja. Tämä perustulokokeilu pyrkii nimenomaan tutkimaan näitä haasteita ja katsomaan, miten edunsaajien työllistyminen helpottuu perustulon kautta. Hyvät naiset ja herrat, komissio on erittäin sitoutunut työvoiman liikkuvuuteen, sosiaaliturvaan, työllisyyteen, ja nyt on jäsenvaltioiden aika vastata haasteeseen. Mikäli haluamme elää digitalisoituneessa globaalissa maailmassa, on tärkeää, että meillä on kestävät yhteiskunnat, jossa on voimaantuneita kansalaisia. Kiitos oikein paljon. Thank <clears throat> you for that. Kiitoksia tästä alustuksesta. Paikalla on pari koordinaattoria, mutta ensimmäiseksi annan puheenvuoron niille harvoille, jotka ovat paikalle. Jokainen saa pari minuuttia puheaikaa. Ensimmäisenä Beke ja sen jälkeen Kalvi Chambon. Thank you very much. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Tervetuloa myös kaikki kansalaiset, jotka seuraavat tätä keskustelua varapuheenjohtaja Kataisen kanssa internetin välityksessä. Tervetuloa teillekin. Kiitoksia hyvin paljon herra varapuheenjohtaja erittäin selkeästä lausumasta ja tunnustuksestanne, kun te nyt olette luomassa 27 maan EUta. Kyse on sosiaalispoliittisesta ympäristöstä, jossa tarvitaan selkeitä lausumia, mukaan ottaen sosiaalinen Eurooppa. Kansanpuolueessa me katsomme, että sosiaalinen Eurooppa on toissijaisuuden tae. Näin me tämän asian näemme monilla sosiaalipolitiikan aloilla, jotka meidän täytyy tulevaisuudessa hoitaa kuntoon. Tässä on haasteita. Hyvä, puhutte globalisaatiosta. Euroopan täytyy pitää yllä kilpailukykyään yhtäältä, mutta toisaalta, kuten tekin sanoitte, Euroopan täytyy selkeästi olla johtava rooli, kun on kyse sosiaaliunionista. Ja juuri tätä me peräkulutamme koulutus, pätevyys ja erittäin korkeat standardit tässä ja työllistettävyys. Nämä ovat tärkeitä asioita, mikä halutaan parantaa työntekijöiden työllistettävyyttä, varsinkin kun on kyse nuorista. Ja hienoa, että mainitsitte myöskin opettajakoulutuksen, koska tämä on erittäin tärkeässä asemassa tulevan kehityksen kannalta. Toivon, että voin pitää puheenvuoron lyhyenä. Erityiskertomus, joka liittyy tilintarkastustoimiston tutkimukseen nuorisotakun osalta, osoittaa, että tiedon selvä, että tulokset eivät ole kovinkaan kummoisia, et kovinkaan kunnianhimoisia. Nyt vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot eivät ole kovin kunnianhimoisia sen suhteen. Tämä on hyvä hanke, eurooppalainen hanke, mutta meillä on jäsenvaltioita, jotka eivät tee työtään kunnolla. Onko komissio pohtinut ei pelkästään sitä, miten varmistetaan nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu sen rahoitus, vaan oletteko pohtineet siitä, kuinka, sitä, kuinka nuorisotyöllisyysaloite toimii käytännössä? Katsotteko te, että sitä voitaisiin pitää jonkinlaisena motivoivana välineenä ja voitaisiinko painostaa enemmän jäsenvaltioiden hallituksia? Toinen kysymykseni liittyy siihen, että työn luonne on muuttumassa kaikkialla maailmassa. Digitaalinen maailma on tänäkin päivänä muuttumassa koko ajan. Kyse vain tulevaisuudesta, vaan se on täällä tänään. Meidän täytyy mukauttaa poliittiset toimet ja tavoitteet tämän mukaisesti. Mitä voimme odottaa komissiolta tämän osalta, jotta voimme ottaa tulevan, tulevat haasteet riittävällä tasolla vastaan Euroopan tasolla? Onko teillä konkreettisia ajatuksia tästä? Ja minkälaisessa aikataulussa aiotte toimia, kun on kyse digitalisoinnista ja työmarkkinoista ja sosiaalisesta puolesta? Ja vielä kolmas huomioni. Tämä liittyy eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilariin. Se on erittäin tärkeä hanke. Pidän sitä erittäin hyvänä ja tervetulleena. Siinä on 20 periaatetta ja yksi lainsäädäntöehdotus, joka liittyy työn ja perjelmän yhdistämiseen. Kysymys kuuluu, mikä oikeudellinen asema tällä pilarilla voi olla jossain vaiheessa, minkälainen juridinen asema sillä on ja mitä voimme odottaa sen osalta, että selkeämmin ilmaistaan, mikä tämän status tulee olemaan. Onko mitään konkreettista ajatusta tämän osalta? Mitä voimme nyt odottaa? Ja lopuksi toteaisin, että olen äärimmäisen tyytyväinen yhteistyön laatuun ja keskusteluun komissaari Täissänen kanssa. Tämän minä osyn selkeästi sanoa. Thank you. Evelyn Regner is replacing Stein. Kiitoksia Evelyn Regner on Stahrugen tilalla. Äh, dankeschön, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia näistä selkeistä sanoista, jotka juuri lausuitte. Me tarvitsemme poliittista voimaa, johon voidaan luottaa, ja tästä olemme tietysti samaa mieltä. EU-ssa tilanne on nyt se, että ne maat ovat selvinneet parhaiten kriisistä – ja ovat taloudellisesti menestyneitä, joilla on myöskin voimakas sosiaaliturvajärjestelmä. Tässä ei ole mitään ristiriitaa, nämä kaksi asiaa tukevat toisiaan, joustavuus ja turvallisuus. Ja meillä on käsitys sisämarkkinoista, jonka pitäisi kuitenkin herättää vähän ajattelua. Meillä on vapauksia, jotka ovat tärkeitä, mutta tärkeillä aloilla, kun ajatellaan vaikka vaikka vero, työverotusta ja muita, monia muita aloja, niin meillä on hyvin hajanaisia kansallisia järjestelmiä, eikä se nyt helpota tilannetta. Ja siksi nyt Euroopassa, jossa eriarvoisuus ikävä kyllä ei ole vähentynyt, vaan lisääntynyt, niin meidän täytyy vaatia, että komissio toimii. Eli think big, ajatelkaa isosti, kun kyse on sosiaalisesta pilarista – ja sitten kysymykset ja huomioni. Te sanoitte tästä miesten ja naisten välisistä eroista. No ei tämä ole vuodelta 1960, vaan nyt elätään vuotta 2017. Ja nyt voimme olla kyllä kärsimättömiä. EU on saanut hienoja asioita aikaan ja näitä eroja on vähennetty. Ja Tietysti on ihan konkreettisia lainsäädäntökysymyksiä, joita nyt tällä hetkellä käsitellään. Esimerkiksi syrjimättömyysdirektiivi, joka nyt on ollut jäissä jo hyvin pitkään. Sitten kunnolliset työolosuhteet. Me odottelemme nyt oikeudellisia puitteita ja olemme huomanneet yhä enemmän, että ihmiset erkaantuvat meistä, ja meidän täytyy nyt vaatia, että komissio tässäkin asiassa tekee enemmän. Ensinnäkin täytyy torjua köyhyyttä. Meillä pitää olla köyhyyden vastainen strategia. Meillä pitää olla lapsitakuu. Ja meillä pitää myöskin olla juridisia sääntöjä näitä asioita silmällä pitäen. Ja sitten pitää olla ihmisarvoiset työolosuhteet, decent working conditions. Ja meidän täytyy keskittyä työ- ja sosiaalioikeuksiin. Niiden pitää olla konkreettisia. Eli ne eivät saa olla mikään alaviite eurooppalaisessa lainsäädännössä, vaan meidän täytyy todellakin muuttaa ihmisten elinolosuhteita. Ja sitten, entä sitten tämä sosiaalivakuutus? Me olemme huomanneet tämän, että nyt tuli ehdotus esimerkiksi lähetetyistä työntekijöistä ja sitten 883. No siis nämä asiat ovat kytköksissä toisiinsa ja siksi Euroopan tasolla – meillä pitäisi olla jonkinlainen sosiaaliturvakortti nyt käsiteltävänä. No, tämä on tällaista think big-ajattelua. No, monet katsovat, että nämä sosiaaliturvakysymykset ovat kansallisia kysymyksiä, mutta komission pitäisi nyt toimia tässä samoin kuin digitaalisen agendan suhteen. Eli meillä voisi olla tällainen digitaalinen sosiaaliturvakortti, ja jokainen, joka on töissä EU:ssa, voi, toistaa, voi todistaa sen pienellä klikkauksella. Ja tämä koskee myöskin työtarkastajia. Meillähän on puutteita valvonnassa, ja kysyisin nyt ihan konkreettisesti, mitä teillä on suunnitteilla? Te puhuitte ihan hienoista asioista, mutta juuri nyt lainsäädäntökauden lähestyessä loppuaan on tärkeää, että nämä ehdotukset ovat konkreettisia ja niissä pitää olla todellista lisäarvoa kansalaisille. Kiitos. Thank you, Mr. Calvi. Kiitos sitten Calvi Shamon. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Huomenta ja kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa komission varapuheenjohtaja. Eli puutun muutamaan kohtaan. Painopistealueemmehan on työllisyys ja nuorisotyöttömyyden torjunta. Ja joku valitti tästä, kun totesimme, että haluamme nyt muuttaa tätä tilannetta, mutta on nyt, tämä nyt on todellisuutta ja on totta, että tarvitaan aikaa, jotta nämä asiat saadaan muuttumaan, mutta tämä nyt on kuitenkin kaikkein tärkein painopistealue, koska Nuorethan ovat Euroopan tulevaisuus. Se on ihan fyysinen, väistämätön todellisuus. Ja meidän täytyy valmistella heitä. Ja se, mikä nyt on tilanne, et on, että on kaksi ulottuvuutta. Yksi pohjautuu koulutukseen, ammattikoulutukseen, jota yritetään edistää. Ja meidän täytyy varmistaa, että komissio toimii vielä enemmän tällä alalla. Ja tämä on ratkaisu, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja toivottavasti löydämme tällaisia ratkaisuja. Mutta nuorisotyöttömyys on nyt johtanut sosiaaliseen syrjäytymiseen miljoonien nuorten kohdalla juuri tällä hetkellä. Ja jos he syrjäytyvät yhteiskunnasta, niin se aiheuttaa peruuttamatonta tuhoa. Ja tämähän koskee tiettyjä osia, erityisesti Euroopasta, toisilla alueilla ei ymmärretä tämän hätätilanne, mutta se kuitenkin on hyvin kiireellinen tilanne. Meidän täytyy torjua työttömyyttä ja nuorten syrjäytymistä, ja meidän täytyy löytää ratkaisuja nyt, ja meidän täytyy löytää ratkaisuja myöskin talouspolitiikan kautta. Meidän pitää olla paljon kunnianhimoisempia Euroopan talouden ohjausjaksossa, ja meidän täytyy vaatia investointeja, jotka ovat hyvin kannattavia työllisyyden alalla, ei pelkästään pidä investoida koulutukseen. Ja mitä tulee sitten verotuspolitiikkaan ja vaurauden uudelleenjakopolitiikkaan, niin meidän pitäisi panostaa juuri siihen, että luodaan työpaikkoja ja että nuorille saadaan työtä. Ja sitten toinen asia ihan nopeasti. Te puhuitte sosiaalisesta pilarista ikään kuin se olisi suuri uusi eurooppalainen hanke. No, Brand parlamentti on luonut tälle asialle vankan pohjan, mutta sosiaalipilari, sekin on keskipitkän aikavälin tavoite. Sillä ei torjuta eriarvoisuutta, se voidaan saada aikaan talouspolitiikalla, mutta sosiaalipilarilla voidaan varmistaa, että eurooppalaisuuteen liittyy ihmisarvoa. Se on pohja yhtäläisille kilpailumahdollisuuksille. Eli kaikki ongelmat, jotka liittyvät lähetettyihin työntekijöihin, ja kun on näitä suuria eroja ja kohesion puutetta työmarkkinoilla, niin nämä voidaan ratkaista, jos meillä on sosiaalialalla minimisäännöt Euroopassa. Minimi voi olla sitä mikä hyvänsä. Eli tällä tavalla voidaan turvata sosiaalipilari. Ja sitten tämä liittyy eriarvoisuuteen. Eli mitä Euroopassa voidaan tehdä? No kaksi asiaa. Meidän täytyy ottaa ihmiset mukaan. Meidän täytyy torjua eriarvoisuutta ja meidän täytyy varmistaa oikeuksien minimitason. Meidän täytyy osoittaa eurooppalaista rahoituksellista solidaarisuutta, koska ei nyt voida sanoa, että kyllä puolustukseen voidaan tehdä rahasto ja voidaan laatia rahasto pankkien pelastamiseksi, mutta mitään rahaa ei sitten kyllä ole sitä varten, että voidaan varmistaa perussosiaaliturva kaikille. Tällaista politiikkaa ei pystytä myydä kenellekään ja se on epämoraalista. No tämä nyt ei kaikkia miellytä, mutta haluan kuitenkin puhua ihan suoraan. Toissijaisuusperiaate ei koskaan voi olla veruke sille, että ei torjuta eriarvoisuutta. Meidän täytyy puhua jäsenvaltioiden kanssa, meidän täytyy olla yhteydessä oikeudellisiin yksiköihin, mutta Euroopassa pitää nyt olla kaiken kattava näkemys eriarvoisuudesta ja siihen on puututtava. Sitten vielä tekninen kysymys. Te puhuitte englanniksi ja sanoitte basic income. No, ilmeisesti tämä on tämä perustulokysymys, koska mehän etenemme nyt tässä vaihe vaiheelta ja on hyvin hankala saada aikaan perustuloa. No siis teoriassahan, siis tämä koskee kaikkia. Ja tämä on paljon monimutkaisempaa ja kalliimpaa. Ja sitten taas tämä vähimmäistulo Euroopassa sosiaalisena oikeutena, niin se, sen pitäisi toteutua lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos sitten Ronja Kari. Tak, og øh, først og fremmest velkommen til. Øh, tak du kommer her og fortæller. Kiitoksia ja tervetuloa kokoukseemme. Olemme erittäin iloisia siitä, että olette täällä tänään arvon komissaari kertoo suunnitelmistanne. Olisin kuulla enemmän sosiaalisesta pilarista. Mielestäni Minun mielestäni erittäin mielenkiintoista tarkastaa sosiaalisen pilarin eurooppalaisen ohjausjakson välisiä kytköksiä. Joitakin vaatimuksia on tehty, jotta ohjausjakson yhteydessä otettaisiin enemmän huomioon kysymyksiä, esimerkiksi lapsiköyhyyttä ja sitä, kuinka ihmistä on vaikeampi löytää työpaikkoja. Käsittääkseni yritetään nyt sosiaalisen pilarin kautta puuttua kysymyksiin. Kysynkin, tuliko tämä sosiaalinen pilari menemään ikään kuin tärkeämpään asemaan kuin ohjausjakso, mikäli nämä ovat ristiriidassa keskenään, vai vielä tätä eteenpäin käsi kädessä rinnakkain. Tämä vaikuttaa järkeltä ajatuksen, mutta joskus nämä ovat ristiriidassa keskenään, kun tarkastellaan ohjausjakson pyrkimyksiä ja sosiaalisen puolen ulottuvuuksia ja pyrkimyksiä. Kumpi on sitten tärkeimmässä asemassa? Lisäksi haluaisin tietää, Onko teillä mitään muuta tuloillaan, jotain muuta takataskussa? Puhuitte yhdestä lainsäädäntöaloitteesta, mutta aikooko komissio esitellä muitakin ehdotuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen pilariin. Entä sitten ehdotukset, jotka tulevat ammattiliittojen puolelta ja toteavat, että työntekijöiden oikeuksien pitäisi olla tärkeässä asemassa sisämarkkinoilla. Miten tähän suhtaudutte? Tiedän, että tämä on vanha vaatimus, joka ammattiliitolla ennenkin on ollut. He luovat tällaisen sosiaalisen protokollan, sosiaalipöytäkirjan. Mikä komission näkemys tähän on? Lopuksi vielä kysymys joka liittyy kiertotalouteen ja jakamistalouteen erilaisiin alustoihin. Aitoko tehdä ajatuksen sen osalta työntekijöiden oikeudet taattaisiin silloin, kun on kyse tällaisesta jakamistaloudesta tai alustoihin perustuvasta taloudesta. Lukuiset ovat pyrkineet argumentoineet, että kyse on henkilöstö, jotka ovat yrittäjiä, jotka työntekijöitä, ja siksi on erilaiset oikeudet. Suojataanko heidänkin oikeukseen? Ja onko komissio tehdä jotakin niin sanottujen tällaisen platform economy talouden suhteen. Kiitos, Tari Beiro. Presidente, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui a partilhar connosco. Kiitos oikein paljon. Jotta. Tässä voidaan sanoa, että Teillä oli valaiseva humanistinen puheenvuoro. Näyttää siltä, että Euroopalla on tulevaisuus. Te keskitytte nimenomaan ihmisiin. Euroopan unionin identiteettikriisi. Kriisi ei olisi syntynyt, mikäli olisi pidetty huolta siitä, että kansalaiset ovat politiikan kensiössä. Ja mikäli kansalaisille olisi kerrottu, että Eurooppa on yhtenäinen joukko kansalaisia, ja kansalaiset ovat tärkeää Euroopalle. Nyt minulla on kysymys teille. Meidän valiokunnassa toimitaan horisontaalisesti, ja minä olen pyrkinyt aina saamaan talouden ja sosiaalipuolen ulottuvuudet yhteensovitettua. Kuitenkin on niin, että näistä, tästä politiikasta moni ei ulotu kansalaiselle asti, ja mikäli politiikka ulottuu kansalaiseen asti, kansalaiset eivät tiedä, että kyseessä on eurooppalainen lainsäädäntö. Tässä kansallisilla parlamenteilla on oma rooli. Barroso sanoi, että Euroopan hyveet sosialisoidaan, kansallistetaan ja ongelmat sitten ulkoistetaan Euroopalle. Kaikki mikä on hyvää, se on kiitos kansallisten parlamenttien ja mikäli jotain pahaa tapahtuu, niin se johtuu Brysselistä. Bryssel on tällainen abstrakti pahuuden kehto. Meidän on nyt muutettava tilanne, että Meidän on tiedotettava kansalaisia kaikista politiikoista, joita täällä tehdään. Ihmisten on ymmärrettävä, että Euroopan unioni on kansalaisten kanssa YMPssä esimerkiksi YMPn suhteen on ymmärrettävä, että ei tämä talouden tuki tule kansallisilta hallinnoilta, vaan YMP-tuet ovat peräisin Euroopasta. Nuorisotakuu, nuorten harjoittelut, tuki tulee Euroopalta, ei kansallisilta hallinnoilta. Tämä on meidän vastuu, emme voi tätä viestintävastuuta antaa kansallisille parlamenteille koska kyllä he osaavat tässä omaa etuan ajaa. Meillä on oltava vahva viestintästrategia, jonka on oltava osa Euroopan tulevaa integraatiota. Muuten on edelleen olemassa tämä abstrakti Bryssel, Brysselin herrat, josta ei tiedetä mitään lopullinen asia, jonka haluaisin nostaa esiin, ja tämä on toinen ulottuvuus, jonka minä haluan nostaa esiin, niin on unohdettu Eurooppa. varaan puheenjohtaja on vierailut Portugalissa, ja nämä solidaarisuuspuheenvuorot äh, Portugalin tulipalon uhrekohtaan, niin kiitän niin siitä. Kiitän tästä huomiosta, jonka te osoititte portugalilaisille, mutta ei pidä unohtaa, että kun on näitä unohdettuja eurooppalaisia, niin on muistettava, että nämä unohdetut eurooppalaiset ovat tärkeitä. Kun alustettiin monivuotoinen rahoituskehys, niin on tärkeää, että monivuotoisessa rahoituskehyksessä ei unohdeta näitä unohdettuja kun nämä eri hankkeet pääsevät operatiiviseen vaiheeseen, niin on tärkeää, että nämä projektit ottavat myös mukaan nämä unohdetut. On tärkeää, että syrjäseudut, unohdetut seudut, heikommassa asemassa olevat seudut saavat myös osuutensa. Muuten emme voi taistella eriarvoisuutta vastaan. Siinä vaiheessa, kun puhutaan kohesiopolitiikasta, on tärkeää, että unohdettuja ei unohdeta. Minä vetoinkin siihen, että kun valmistellaan tulevaa monivuotista rahoituskehystä ja ohjausjaksoa, niin minä olen sitä mieltä, että meillä ei voi olla kansalaisten Eurooppaa, mikäli ei ole sellaista politiikkaa, joka vastaa kansalaisten tarpeisiin, joka vahvistaa kohesiopolitiikkaa. Kiitos. Kiitos, Tenhavi Lopet. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensin komission varapuheenjohtajaa näistä selvityksistä ja hänen näkemyksestään. Ja olemme aika pitkälti samaa mieltä. Meillä nyt viime vuonna oli erittäin hankala vuosi ja nyt meillä on mahdollisuus sitten kohdata toisemme uudelleen, järjestää asioita uudelleen, mutta meillä on myöskin valtavasti vastuuta kansainvälisellä tasolla jotkut ajatukset, joita haluamme edustaa, ja tietyt agendat, esimerkiksi puolustuskysymykset, sosiaalikysymykset markkinoilla, se, että meidän täytyy liittää globalisaation sääntöjä, jotta voidaan jakaa sen hedelmiä, niin tosiaan tähän tilanteeseen liittyy mahdollisuuksia ja vastuullisuutta. Ja meidän täytyy muistaa myöskin, mitä kansalaiset haluavat. Ja mitä eurooppalaiset sitten haluavat? No uskon, että he haluavat tehokkaampaa Euroopan unionia, koska ikävä kyllä viime vuosina me emme ole olleet riittävän tehokkaita. Aikaisemmin EU oli tunnettu tehokkuudesta, mutta me emme nyt ole olleet tehokkaita. Esimerkiksi talouden alalla siellä on ollut vakavia häiriöitä, esimerkiksi euroalueella, mutta ei pelkästään siellä. Ja sitten meillä on ollut muitakin kriisejä. Me haluamme oikeudenmukaisempaa Eurooppaa. Tätäkin on korostettu koska mehän tiedämme, että eriarvoisuus heikentää institutionaalista vakautta. Ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon ahdistus, joka nyt on johtanut siihen, mitä tapahtuu hyvin suurissa osissa länsimaista maailmaa. Eli meidän täytyy ottaa tämä ahdistus huomioon, ja meidän täytyy ottaa huomioon nimenomaan globalisaation aiheuttama ahdistus. Meillä pitäisi olla jonkinlaisia sisäisiä kompensaatiomekanismeja EU:ssa ja meidän pitää valmistaa kansalaisiamme tähän ja me tarvitsemme vaikutusvaltaisempaa Euroopan unionia. No, tämä oli asia, joka on ollut komissiossakin esillä ja meidän ryhmämme on tehnyt monia ehdotuksia viime kuukausina. Ensinnäkin Euroopan sosiaalinen pilari. Komissiohan on korostanut sen merkitystä huomattavasti ja tämä on kuin toivellista. Ja nyt sitä on sitten supistettu. Ja meidän täytyy varmistaa, että näitä asioita pannaan tosiaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Olen samaa mieltä näistä puitteista, jotka liittyvät sosiaaliseen pilariin, mutta meillä pitää olla voimakkaita lainsäädäntövälineitä, jotta voimme toimia tehokkaasti. Tämä lainsäädäntöehdotus on hyvin lyhyt, ja me olemme nyt korostaneet sitä, että meillä pitää olla direktiivi, joka liittyy työolosuhteisiin. Työmarkkinat ja siellä tapahtuvat muutokset ovat johtaneet hyvin paljolti tähän ahdistukseen, josta eurooppalaiset kärsivät. Ja sitten lapsitakuu. Tämähän on parlamentin ehdotus ja komissiolla on pilottihankeehdotus. Mehän tiedämme, että lapsiin liittyy myöskin paljon sosiaalisia riskejä ja olemme hyvin huolissamme näistä kysymyksistä. Ja sitten, millä tavalla saamme tasapainoa Euroopan talouden ohjausjaksoon ja erityisesti siihen osioon, joka on kaikkein kovin, eli tämä makrotalouden epätasapainotilanne. Eli millä tavalla saamme aikaan nyt tasapainoa, kun otetaan huomioon sosiaalisetkin kysymykset. Ja mehän olemme käsitelleet näitä asioita tässä valiokunnassa jo pitkään, ja nyt sitten on katsottu näitä indikaattoreita ohjausjaksossa, mutta millä tavalla sitten pystymme tasapainottamaan kaikkein kovinta osaa. Ja sitten köyhyys, eriarvoisuus, sosiaalinen syrjäytyminen. No, meillä on ollut viime aikoina paljon keskustelua monista hyvistä ajatuksista. On puhuttu vähimmäispalkasta, mahdollisuudesta luona jonkinlainen kassa eurooppalainen työttömyyskassa. Eli monista asioista on keskusteltu ja mehän halusimme, että komissio tekisi eriarvoisuudesta vihreän kirjan. Ja nyt täytyy miettiä, miten, no meillä on kaksi vuotta vielä jäljellä tätä lainsäädäntökautta, niin miten tänä aikana me todella pystymme toteuttamaan joitain näistä hyvistä ehdotuksista, joita nyt on käsitelty, koska muuten tuleva, tulevaisuuden Eurooppa joutuu tästä maksamaan kalliin hinnan. Kaksi nimeä on vielä luettelossa. Eli seuraavaksi Kuneva, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Kataista siitä, että hän on täällä tänään keskustelussa meidän kanssamme kaikista näistä asioista. Keskustelun yhteydessä halusimme kuulla, mitä teidän tuleva agendanne tulee näyttää, mitä ehdotuksia te tehdä. Te sanoitte, että työllisyys on teille tärkeä asia lähellä sydäntänne. Voisin kertoa teille erästä aloitteesta, johon muutamat sosiaalialan ministerit neuvoston puolella ovat ryhtyneet. Meillä on Kreikan sosiaalisen varaministeri ja jotkut hänen kollegansa, jotka tukevat ehdotusten mukaan menot joiden tarkoituksena on parantaa työllisyyttä, voidaan rahoittaa joko sosiaalista rahastosta tai jostakin muista rahastoista. Ja nämä pitäisi jättää ulkopuolelle silloin, kun lasketaan alijäämää kasvivakaussopimuksen mukaisesti. Tämä mahdollistaisi sen, että voidaan edistää työllisyyttä. Tällä hetkellä työllisyys on kärsinyt heikentynyt säästötoimien vuoksi. Tämä olisi ikään kuin käden ojennus ihmisille, jotka ovat pois köyhyydestä. Mietinkin, oletteko te ikinä pohtineet sitä, kuinka voitaisiin organisoida järjestää Eurooppa sellaisella tavalla, että pystyisimme ottamaan välikädet pois koko pelikentältä. Esimerkiksi joillakin on sopimuksia ja sitten sopimukset jaetaan kuudeksi, kuuden kuukauden pätkäksi. Eli työmarkkinat toimivat välikädet ovat erittäin huono asia ihmisten kannalta ja, ja tällä tavalla luodaan köyhyyttä ja sosiaalista eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Tämä on suuri ongelma. Tämä pätee kaikkialle Euroopassa. Meidän täytyy olla suoraa työllisyyssuhde työnantajan työn tekijän välillä, niin ettei oltaisi välikäisiä työn välittäjiä. Aikooko komissio tehdä ja ettekö te henkilökohtaisesti komissaarina ryhtyä sen tyyppisiin työllisyysaloitteisiin, jonka minä mainitsin? Thank you, Mr. Hotz. Kiitos sitten Hotz. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pragnę podziękować Pani Przewodniczącej za... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos siitä, että kutsuitte varapuheenjohtajan tänne ja kiitos Kataselle, että saapui tänne. Aluksi haluaisin sanoa, että te puhuitte kauniisti ja se, mitä te sanoitte, kuulosti hyvältä. Sisäiset ja ulkopuoliset haasteet, niiden tulisi yhdistää meitä – ja arvojen on oltava tärkeämpää kuin intressien. Nyt Eurooppa on siirtynyt kriisistä rakentavan tulevaisuutta, mutta nämä kauniit sanat eivät kuitenkaan heijastu jokapäiväisen elämään ja jokapäiväisiin toimiin. Näillä sanoilla ei ole riittävästi toimintaa tukenaan. Kenties kyse on retorinen, mutta Minulla on teille kuitenkin kysymys. Yhdistävätkö, yhdentävätkö nämä ulkoiset haasteet meitä? Nämä pakolliset sisäisten siirtojen kiintiöt tai, tai tämä maantieliikennedirektiivi, joka tuhoaa tieliikenteen kuljetuslaivuen, joka Puolassa on, joka on vahvin. Vahvistavatko nämä todella meitä? energiapaketti tai ähm, lannoitedirektiivi, YMP, jonka suhteen on vielä erittäin paljon epätasa-arvoa suoratukien kanssa, matalampien tukien kanssa, joita annetaan Keski- ja Itä-Eurooppaan. Nord Stream 2, yhdentävätkö nämä meitä? Yhdentävätkö nämä meitä vai päinvastoin rakentaako tämä meidän pohjaa, joka ajaa meidät erilleen? Sanotaan, että me olemme monimuotoisuudessamme yhtenäisiä, mutta tämä ei kyllä näy käytännössä. Lisäksi puhuitte sosiaalisesta pilarista. Meidän on kaikkien tiedostettava ja tiedettävä, että toissijaisuusperiaatteen mukaan on jäsenvaltioiden asia olla vastuussa työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta. Euroopan komissio, Euroopan unioni kyllä haluaa tukea inhimillistä pääomaa, haluaa tukea työntekijöitä Työlainsäädännöllä Kyllä tätä tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa EU-talouden kilpailukykyä. Kuitenkin, mikäli halutaan tulla liian vahvasti väliin, niin tämä saattaa toimia päinvastaisesti. On tärkeää, että suunnitellut toimet ovat tasapainossa. Euroopan integraatio sosiaalisen kehityksen avulla, kuten, kauniisti, kuten te kauniisti sanotte, niin mikä ettei, muuta tämän on oltava tasapainossa globalisaatiosta vielä muutama sananen. Globalisaatiolla on hyötyjä, mutta se pitää sisällä myös haasteita ja uhkia. Ja nykypäivän globalisaatiossa usein nähdään voittajia ja häviäjiä. Voittajat saavat hyödyt ja häviäjät jäävät yritysten diktatuurin uhreiksi. Sanotaan, että Euroopan unioni on darwinistinen yhteiskunta. Ei meillä ole todellista tasa-arvoa, vaan ainoastaan vahvimmat selviävät. Olisi tärkeää, että kauniita sanoja seuraa kauniita todellisia toimia, jotka todellakin yhdentäisivät Eurooppaa, mutta jotka ei sallisi sitä, että meillä syntyy kahden vaarin Eurooppa. Kiitoksia. Ja sitten varapuheenjohtaja saa vastauspuheenvuoron. Tässä oli paljon kysymyksiä, mutta te varmaan pystytte täysin vastaamaan niihin kaikkiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritänhän yhdistellä näitä kysymyksiä. En nyt varmaan voi yksityiskohtaisesti vastata kaikkiin kysymyksiin. Ehkä kollegani Täisen voisi paremmin vastata tiettyihin kysymyksiin, mutta Yritän kuitenkin. Ensin globalisaatio. Joissain maissa käsitys on se, että globalisaatio sinänsä luo voittajia ja häviäjiä, mutta se ei pidä paikkaansa. Eli puheenjohtajan maa Ruotsi on tästä vaikka esimerkki. Siellä on varmaan paras hyvinvointivaltio maailmassa, tai ehkä se ainakin kolmen kärjessä. Ja se, että Ruotsilla on varaa tällaiseen hyvinvointivaltion rahoittamiseen, niin se johtuu siitä, että se saa rahaa ulkopuolelta. Ruotsi on erinomainen esimerkki siitä, että sosiaalinen osallistaminen ja sosiaalinen hyvinvointi on yhdistetty jos ei ole sosiaalista osallistumista, osallistamista ja sosiaaliturvaa osallistavaa asennetta, niin silloin Ruotsi ei olisi ulkoisesti kilpailukykyinen. Ja toisin päin, jos maa on kilpailukykyinen ulkoisesti, niin sen yritykset eivät välttämättä saisi sopimuksia ulkomailta, ja sehän on edellytys sille, että pystyy tuomaan tuloja hyvinvointiyhteiskuntaan. Eli tämä esimerkki mielestäni on selkeä osoitus siitä, että globalisaatio ei jaa kansakuntia. Kaikki riippuu siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät niitä tuloja, joita ne saavat globalisaatiosta – Eli Ruotsi on täysin avoin globaali talous ja samalla yksi kaikkein avokätisimmistä hyvinvointivaltioista. Ja näiden kahden asian välillä on selkeä yhteys. Siksi toivon, että poliitikot keskittyvät todellisiin kysymyksiin, eivätkä vain syytä avoimuutta. Meidän pitää keskittyä hyvinvointivaltion rakenteisiin – ja ulkoiseen kilpailukykyyn, koska tällä tavalla voidaan puuttua todellisiin ongelmiin. No tietysti on myöskin niin, että globaalissa kilpailussa kaikki eivät kilpailussa pärjää, mutta sitten täytyy miettiä, pitäisikö tukea jonkin tyyppistä tuotantoa tai sijoittaa tulevaisuuteen. Eli tämä on jatkuvaa kilpailua ja jatkuvaa kehitystä. Hyvinvointivaltion tehtävänä on vahvistaa sitkeyttä, ja sitkeyteen liittyy se, että ihmiset pystyvät mukautumaan ja he pystyvät olemaan luovempia. He muokkaavat tulevaisuutta, eivätkä vain alistu siihen. Eli me tarvitsemme dynaamista yhteiskuntaa, joka pystyy mukautumaan ja muokkaamaan omaa tulevaisuuttaan. Olemmeko yhtenäisiä vai emme? No totta kai on eroja poliittisten puolueiden ja jäsenvaltioiden välillä, mutta silti sanoisin, että me olemme nyt yhtenäisempiä kuin ennen. esimerkiksi pakolaiskiintiöt. Komission ehdotus pohjautuu arvoille. Me haluamme pitää huolta ihmisistä, ihmishengistä. Ja mielestämme on oikeudenmukaista jakaa tämä vastuu. Tämä pohjautuu arvoihin. Ja myös perusoikeudet ovat keskeisiä Ikävä kyllä, ainakin henkilökohtaisesti, en olisi uskonut, että perusoikeudet ja ihmisoikeudet kyseenalaistetaan tietyissä osissa EUta. Luulin, että nämä ajat olisivat ohi, mutta tässä sitä taas ollaan. Ja tämä on keskeinen asia. Meidän täytyy tarkastella näitä ongelmia. koska jos me emme usko oikeusvaltioon, niin silloin meillä ei ole mitään. EU pohjautuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Joku ehkä sanoo, että voidaan tulkita eri tavoin oikeusvaltioperiaatetta, mutta ei tämä ole mitään ra- rakettitiedettä. Kyllä me pystymme analysoimaan järjestelmiämme. Meillä on esimerkiksi Venetsian komitea, joka tekee suosituksia jäsenvaltioille, jotta ne pystyvät noudattamaan hyviä käytänteitä ja oikeusvaltioperiaatetta. Sitten nuorisotaku ja nuorisotyöttömyys, koulutuksen ja taitojen yhdistäminen. Nuorisotakuu on yhdeksässä tapauksessa toiminut hyvin ja vähemmän hyvin toisissa tapauksissa. Resurssien jakamisen lisäksi komissio tekee entistä enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme auttaa niitä oppimaan toisilta ja panemaan täytäntöön näitä hyviä käytänteitä. Kun ajatellaan vaikka työllisyyspolitiikkaa ja nuorisotakuuta. Tietty kritiikki on tervetullutta ja me kuuntelemme näitä kriittisiä ääniä ja yritämme oppia heiltä voidaksemme auttaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön nuorisotakuuta. Joissain maissa se on toiminut hyvin. Espanjalaiset kollegat tietävät minua paremmin tämän, mutta ilmeisesti Espanjassa nuorisotakuualoite on johtanut tiettyihin muutoksiin ja uudistuksiin työllisyyspolitiikassa. Ja näin nuoret ovat hyötyneet työllisyyspolitiikasta. Ehkä eivät riittävästi, mutta jonkinlaisia rakennetuksia kuitenkin on toteutettu nuorisotakuuseen liittyen. Eli laatu on tärkeämpää kuin rahan määrä. Jos kone on rikki, niin sinne on turha laittaa uutta rahaa. Eli jäsenvaltioilla pitää olla oma halukkuutta muuttaa näitä rakenteita, ja meillä on hyviä esimerkkejä monista jäsenvaltioista. Sitten koulutus. Te ehkä olette kuulleet tämän minulta jo monta kertaa aikaisemminkin, mutta jos olisin Euroopan diktaattori, niin heti ensimmäiseksi uudistaisin jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmiä niin, että ne ovat niin hyviä kuin Euroopan parhaat ovat. Tähän on kaiken ytimessä. Tämä on tärkeää nuorille, jotta voimme torjua nuorisotyöttömyyttä, mutta tämä on tärkeää myöskin, kun ajatellaan yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Ja sitten maaseutualueet, joista Ribeiro puhui. Meillä on alakohtaista politiikkaa maaseutualueille, mutta me voimme myöskin parantaa elämänlaatua maaseutualueella, jos horisontaalinen politiikka on kohdallaan. Esimerkiksi koulutuksen laadukkuus on maita ja alueita, joilla koulutuksen laatu on heikompaa maaseutualueilla kuin kaupungeissa, eikä tähän ole mitään syytä. Kyse on samoista opettajista, joilla on sama koulutus. Ja heidän pitäisi pystyä tarjoamaan samantasoisia palveluita lapsille, mutta näin ei ikävä kyllä ole. Eli henkilökohtaisesti komissiossa pyrin siihen, että koulutusasiat otetaan mukaan maakohtaisiin suosituksiin silloin, kun se on tarpeen. Meidän pitäisi keskittyä enemmän koulutusjärjestelmiin ja opettajakoulutukseen. Monissa maissa nämä ovat merkittäviä haasteita. Ja joskus tällaiset rakennemuutokset ehkä kuulostavat ikuisuushankkeilta – Eli niihin menee monta vuotta ennen kuin pystytään muuttamaan tällaisia rakenteita. Mutta jos katsotaan vaikka Portugalia ja Viroa, nämä ovat ne kaksi maata, jotka ovat pystyneet parantamaan koulutuksen laatua suhteellisen lyhyessä ajassa, muutamassa vuodessa. Jos katsotaan vaikka OECDn PISA-tutkimuksia, niin Portugali ja Viro, no Virohan on nyt ykkönen. Portugali on parantanut asemansa huomattavasti, kiitos näiden muutama vuosi sitten toteutettujen rakenneuudistusten. Enkä nyt sano, että mitään ei olisi enää tarvitse tehtävissä, mutta myöskin lyhyessä ajassa voidaan saada tuloksia, jos keskitytään oikeisiin asioihin. Ja tämä on aivan keskeinen asia, kun ajatellaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja kilpailukykyä. Ja tämä on sitäkin tärkeämpää, kun muistetaan, että meidän täytyy mukautua nyt digitaaliseen aikakauteen. Sitten sosiaalinen pilari ja ohjausjakso. Sosiaalisen pilarin roolihan on määritellä periaatteita, jotka liittyvät yhteiskunnalliseen oikeudenmukaiseen reiluihin työmarkkinoihin ja tasa-arvoon. Ja nämä periaatteet heijastuvat maakohtaisissa raporteissa. Eli yksi malli ei sovi kaikille, koska yhteiskuntien rakenteet ovat niin erilaiset ja työmarkkinoilla on valtavia eroja eri maissa ja sosiaali- ja verotuskysymykset ovat hyvin erinäköisiä. Ja kun ajatellaan ammattiyhdistysten roolia, niin niiden, siinäkin on suuria eroja. Eli olemme halunneet se havaita näitä perusperiaatteita, joita noudatamme esimerkiksi ohjesakson puitteissa. Ja Kari otti esiin kysymyksen siitä, että joskus sosiaalipilari on ehkä ristiriidassa ohjausjakson kanssa. No, tällaisia tilanteita on aina välillä. Eli täytyy katsoa, mitkä suositukset ovat tärkeämpiä kuin toiset. Mutta ei tilanne ole mustavalkoinen. Eli viittaa nyt taas Portugaliin. Kuten kaikki tietävät, Portugali oli erittäin hankalassa taloustilanteessa. Ja samalla se kuitenkin pystyi tekemään koulutus, koulutusalan uudistuksia, jotka nyt kantavat hedelmää. Eli meillä ei ollut tällaista sosiaalipilaria sillä aikanaan. Esimerkiksi jos haluaa keskittyä kilpailukykyyn ja sosiaaliseen osallistamiseen ja sosiaalipalveluiden laadukkuuteen, sehän on osa koulutusta, niin nämä eivät välttämättä ole ristiriidassa tiukan verofinanssipolitiikan kanssa, jota Portugalissa noudatettiin muutama vuosi sitten. Eli tämä pilarin juridinen status sisältää periaatteita, jotka voidaan toteuttaa konkreettisesti ohjausjakson puitteissa. Ja sitä kautta pitäisi tehdä sitten selkeitä maakohtaisia suosituksia. Kiertotalous, yhteistyötalous. No, kiertotalouteen nyt ei liity suurempia ongelmia, koska tällä alalla kaikkien täytyy soveltaa samoja työoikeuksia ja velvollisuuksia. Ja jakotaloudessa ehkä tilanne on hiukan erilainen, mutta meillä on nyt tiedonanto, joka liittyy jakotalouteen. Se muistaakseni ilmestyi vuosi sitten ja siinä on pohdittu sitä, miten analysoidaan sitä, onko työntekijä vai yrittäjä. Ja se on välillä hankalaa. Jos verrataan vaikka Uberia ja Airbnbitä, nehän kumpikin ovat osa jakotaloutta. Henkilö, joka vuokraa omaa asuntoaan toiselle, onko hän yrittäjä vai työntekijä, ja sitten taas Uber-kuski. Eli tässä on nyt suuri ero. Eli jakotaloudessa tämä liiketoimintamalli on niin erilainen. Sitten vähimmäistulo. Tämä on aika hankala kysymys. Jos meillä olisi vähimmäistulo, niin sitten sosiaalipalvelut ja sosiaaliturva ja vähimmäispalkka pitäisi ottaa huomioon. Ja tämä yhdistelmä on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Ja meillä ei ole valtuuksia määritellä mitään vähimmäispalkkaa esimerkiksi Euroopan tasolla, mutta vähimmäistulosta on puhuttu osana ohjausjaksoa. Eli jos nyt oikein muistan, niin kymmenessä maassa tänä vuonna on otettu esiin vähimmäistulokysymys. Ja on ehdotettu jäsenvaltioille, että teidän pitäisi nyt käsitellä tätä jollain tavalla, koska teillä on rakenteellisia ongelmia. Joskus se saattaa tarkoittaa, että pitää tuottaa enemmän palveluita tai maksaa korkeampaa työttömyysturvaa, ja joskus se taas tarkoittaa jotain ihan muuta. Eli komissio tarkastelee vähimmäistuloa paljon enemmän kuin aikaisemmin, ja me yritämme sitten havaita näitä rakenne- ongelmia jäsenvaltioissa ja annamme heille neuvoja. No nyt alkaa aikakin loppua. Kuneva puhui näistä sosiaalimenoista ja työllisyysmenoista. Pitäisikö ne ottaa mukaan kasvu- ja vakaussopimukseen? No, pitkään on keskusteltu tällaisesta kultaisesta säännöstä. Perinteisestihän tästä asiasta on keskusteltu investointialalla. Eli pitäisikö investointimenot laskea pois kasvu- ja vakaussopimuksesta? No vuosi sitten tai pari vuotta sitten asiaa käsiteltiin. Eli pitäisikö sotilasmenot laskea pois. Mutta henkilökohtaisesti katson, että kaikki menot pitää olla julkisissa kirjoissa. Jos on alijäämää, niin sitten sitä alijäämää on liikkumat, riippumatta siitä, mitä suljetaan pois kasvojen vakaussopimuksesta. Eli jos kaikki sosiaalimenot suljetaan pois, eli noin 60 prosenttia budjetista useimmissa jäsenvaltioissa – niin ainoastaan 40 prosenttia näistä menoista olisi mukana sopimuksessa. Mutta jos keskitymme vain työllisyyteen, niin sitten herää kysymys, mitä pitäisi laskea mukaan. No, tietysti työllisyyspolitiikka olisi tässä mukana. Entäs sitten koulutus? kaikki koulutuslaji vain osittain. Entä sitten työttömyyskorvausjärjestelmät, investoinnit? Eli se on hyvin hankalaa. En minä, en, en minä vastusta näitä siksi, että ne ovat teknisesti monimutkaisia, vaan ihan periaatteen tasolla. Nyt kun käsitellään sosiaalisia haasteita ja työllisyysongelmia, niin meidän pitää varmistaa, että valtion talous on terve, koska se on erittäin merkityksellistä työllisyyden kannalta pitkällä aikavälillä. No, no yksi vielä, yksi asia vielä. Palaan vielä tähän koulutusasiaan. Välillä on hienoa nähdä, että komission jäsenkin saa ajatuksiaan läpi. Ja olen iloinen siitä, että käynnistin ajatuksen, joka pari viikkoa sitten otettiin mukaan koulutusta käsittelevään tiedonantoon. Eli ajatuksena on, että meillä pitäisi olla jäsenvaltiossa vapaaehtoinen työryhmä, joka uudistaisi koulutusjärjestelmää ja tavoitteena on se, että joku jäsenvaltio haluaa parantaa esimerkiksi opettajan koulutusta, OECD ja komission yksiköt voivat antaa teknistä apua jäsenvaltioille. Ne voivat analysoida heikkouksia ja vahvuuksia ja antaa neuvoja sen suhteen, mitä tulisi tehdä käyttämällä parhaita käytänteitä, joita meillä nyt on EU:ssa. ssa ja tämä on nyt osa välinevalikoimaamme. Eli te voisitte välittää tämän viestin omille hallituksillenne, eli tällaista palvelua on tarjolla, mikäli sitä halutaan käyttää koulutuksen tai ammattikoulutuksen tai opettajakoulutuksen parantamiseksi. Tämä on ihan tärkeää, jotta pystymme vahvistamaan yhteiskuntiamme. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja hauskaa juhannusta kaikille. Sehän on Pohjoismaissa aika suuri juttu. Joo. Kiitoksia. Niin, panin merkille se, mitä sanoitte alustuksessanne. Eli meidän pitää luoda uusi 27 jäsenvaltion EU. Emme voi jatkaa niin kuin mitä ne olisi tapahtunut sen jälkeen, kun ne britit lähtevät. Ja se on ihan mielenkiintoinen lähtökohta meille, jotka haluamme todellakin rakentaa uutta Euroopan unionia. Eli kiitoksia että olitte paikalla. Kiitoksia näistä uusista asioista ja vastauksista. Ja kiitoksia, että olitte siis paikalla. Kiitos.